ekologiset ja ympäristölliset syyt, mutta myöskin tietysti taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. On otettava tämä huomioon, että on erilaisia käytäntöjä. Herra. Kiitos herra Ferreira. Yhteiskeskustelu on päättynyt. Äänestämme huomenna kello 11.30. Siirrymme seuraavaksi seuraavaan aiheeseen yhteiskeskustelu lääkkeitä koskevasta tiedottamisesta. Komissaari Dalli, olkaa hyvä. Tervetuloa. Ja esittelijä herra Fjellner saa aloittaa neljä minuuttia. Tack så Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Nyt me olemme vihdoin päässeet uuden lainsäädännön täysistuntokäsittelyyn. Tämä on viimeinen osa siitä, mitä monet ovat sanoneet kaikkein ristiriitaisemmaksi osaksi tästä lääkepaketista, nimenomaan informointi. Muutama vuosi sitten en todellakaan olisi uskonut, että me pääsemme täysistuntoon näinkin yksimielisinä kuin tänä iltana. Suuri etu tässä asiassa on ollut nimenomaan varjoesittelijöillä. He ovat tehneet hyvin rakentavia ehdotuksia ja olleet kompromissihaluisia. Ja sitä kautta me olemme sitten, toivon mukaan saamme tämän mietinnön lävitse suurella tuella. Tässä nyt ei ole kysymys pelkästään kompromissihalusta, vaan uskon, että me olemme tajunneet sen, että parlamentissa meidän on ponnisteltava samaan suuntaan että me ennen kaikkea haluamme parempaa ja saatavissa olevaa informaatiota lääkkeistä potilaille. Ja toisekseen kukaan meistä ei halua reseptilääkkeiden mainontaa. Ja kolmanneksi se informaatio, joka potilaat tavoittaa ja jota yritykset levittävät, sen täytyy olla viranomaisten valvomaa ja hyväksymää. Ja tämän kautta meidän on ollut helpompi sitten sopia näistä asioista. Mutta meidän on myös tietenkin ollut välttämätöntä aika reippaalla kädellä muuttaa komission ehdotusta. Luettelen tässä viisi asiaa, jotka me olemme kirjanneet uudelleen verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen. Ensimmäinen liittyy lainsäädännön perspektiiviin. Sen sijaan, että kysymys olisi lääkeyhtiöiden oikeudesta levittää tietoa, niin nyt on enemmänkin kysymys potilaiden oikeudesta saada informaatiota. Ja yritysten velvollisuus on julkaista tämä informaatio. Sen lisäksi on poistettu kaikkia näitä poikkeuksia niin, että voitaisiin välttää porsaanreijät mainonnalle. Kolmanneksi me olemme huolehtineet siitä, että yritysten antama lääkeaineinformaatio on kontrolloitua ja luotettavaa. Ja jossain vaiheessa sen on mentävä lääkeaineviranomaisten käsien kautta. Neljänneksi, kaikki se informaatio, mikä tulee lääkeyrityksiltä, sen ei tule tavoittaa potilaita ilman, että potilas on pyytänyt sitä Tällaista informaatiota ei pitäisi saada ilman, että sitä on pyytänyt. Ja sen vuoksi me emme halua, että tätä, tällaista informaatiota olisi esimerkiksi lehdissä tai radioissa. Ja yrityksellä ovat vain yksi lenkki tässä informaatioketjussa. Viranomaiset ovat tässä asemassa, jossa niiden pitää kantaa paljon enemmän vastuuta. Ja kehottaisinkin kollegoita hyväksymään sen poikkeuksen, joka koskee lääkäreitä, jotka antavat informaatiota hoitamilleen potilaille, niin että tämän informaation ei tule mennä saman valvonnan kautta. Ja tämä voisi johtaa ongelmiin muuten. Esimerkiksi lääkärit Ruotsissa silloin eivät voisi antaa esimerkiksi englanninkielistä pakkausselostetta potilaalle, joka ei osaa ruotsia. Sen vuoksi, että tätä ei muuten Ruotsissa hyväksyttäisi ilman tätä poikkeusta, koska englanti ei ole virallinen kieli. Sitten puhuisin neuvostolle, joka ikävä kyllä ei ole täällä paikalla. Minun täytyy sanoa, että minä olen kaivannut neuvostoa Olisin halunnut ottaa huomioon neuvoston kannat ja näkemykset niin, että olisin voinut helpottaa käsittelyä. Mutta tähän mennessä olen kohdannut vain ihan kirkkaan ein. On vaikea kuunnella tahoa, joka ei anna mitään yksityiskohtia. Me olemme onnistuneet pääsemään yksimielisyyteen tässä kysymyksessä ja olen vakuuttunut, että ministerineuvosto, mikäli he käsittelevät asiaa yksityiskohtaisesti, pääsevät samaan lopputulokseen kuin me täällä. Mutta he eivät saa lähteä äh, vähentämään informaatiota vain rahan säästämiseksi. Sitä me emme hyväksy. Me emme usko, että huonommin informoidut potilaat olisivat äh, halvempia tai helpommin hoidettavia. Sen vuoksi kehotammekin neuvostoa ottamaan nyt viestikapulan niin, että me yhdessä voimme huolehtia siitä, että Eurooppa saa parempaa informaatiota äh, reseptilääkkeistä potilailleen. Kiitos, edustaja Fjellner komission jäsen Dali. Kiitokset, puhemies, hyvät jäsenet. Komissaari ehdokkaana tein selväksi, että tiedottaminen potilaille on minulle erityisen tärkeä aihe. Potilaita kiinnostaa oma terveys ja hyvinvointi kovasti, mutta tällä hetkellä tiedon saanti Euroopassa lääkkeistä on hyvin monimuotoista monenlaista, joskus jopa voisi sanoa epäreilua. Saavatko potilaat relevantin tiedon, riippuu IT-taidoista, jopa sosiaaliluokasta, verkostoista ja kielitaidosta. Ja tämä ei ole kestävä tilanne. Komission kunnianhimoinen tavoite on edelleenkin oikeutettu. Me kiitämme parlamenttia ja esittelijääni ne herra Fjellneriä erityisesti, että tämä ehdotus on nyt otettu pöydälle. Uskon kuitenkin voimakkaasti, kuten korostin kuulemiseni aikana, että asiaa on katsottava nimenomaan potilaan näkökulmasta. On kysyttävä, minkälaista tietoa potilaat tarvitsevat, ei mitä lääketehtaat haluavat antaa. Ja on varmistettava, ettei mennä kohti mainontaa, koska sitä potilaat eivät halua selkeästi. Kiitän parlamenttia siitä, että olette ottaneet sen näkökulman juuri potilaan kannalta. Siksi komissio voi hyväksyä monet tarkistuksenne, kun esitämme muutetun ehdotuksemme. Erityisesti velvoite julkaista tietoa, kysymykset, mitä tietoa katetaan, väylät tiedon jakamiseen sekä valvontamekanismit. Ensinnä tuen tarkistusta siihen, että teollisuuden on oltava velvoitettu antamaan tiettyä tietoa lääkkeistä. Tämä on hyvin tärkeä muutos. Toinen kysymys siitä, mitä tietoa julkaistaan. Olen sitä mieltä, että tiedon ei tarvitse kattaa lääkkeiden välisiä vertailuja, koska tätä voidaan pitää menekin edistämisenä. Kuitenkin tieto on hyvin relevantteja mm, lääketieteen ammattilaisille sekä potilaille, mutta jos sitä voidaan käyttää väärin menekin edistämiseen, tarvitaan yhteistyötä läheisesti jäsenvaltioiden kanssa terveysteknologioiden arvioinnissa. Tässä ehdotuksessa pitäisi myös katsoa sitä tietoa, mitä lääketehtaat nimenomaan antavat, eivät kolmannet osapuolet tai tutkijat. Tässä on kuitenkin harmaa alue, joka on altis väärinkäytölle. Siksi kolmansien osapuolten pitäisi kertoa, jos he ovat saaneet lääketeollisuudelta rahaa tai muita etuja. Kolmanneksi, olen osittain samaa mieltä osasta tarkistuksianne. Kuitenkaan kaikki eivät ole internetin käyttäjiä, siksi mielestäni epätasa-arvoiseen asemaan ei saa asettaa niitä, joilla ei ole pääsyä internettiin. Ja siksi olen sitä mieltä, että lääketeollisuudella pitäisi olla mahdollisuus laatia myös kirjallista aineistoa oma-aloitteisesti eikä pelkästään pyynnön perusteella. Tällainen tieto olisi sellaista, että sitä voitaisiin käyttää joko lääkäreiden, terveydenhuollon ammattilaisten tai potilaiden pyynnöstä. Olen sitä mieltä, että tieto, jota ei vielä markkinoille saattamis vaiheessa ole hyväksytty, pitäisi hyväksyttää valvonta viranomaisilla. On kuitenkin huomioitava joidenkin jäsenvaltioiden perustuslailliset epäilykset, jotka liittyvät ilmaisuvapauteen. Jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus antaa jälkikäteisarvioita siitä, onko heillä tällaista olemassa. Parlamentin tarkistuksissa puhutaan teollisuuden tiedoista ja olen sitä mieltä, että olen samaa mieltä poliittisesta tavoitteesta antaa tätä lääketieteellistä tietoa laajemmin ja kattavammin nimenomaan potilaille. Kyllä, on olemassa myös muita hyvin tärkeitä tiedon lähteitä, joita täytyy käyttää hyväksi myös, mutta tämänhetkisessä ehdotuksessa ne eivät ole paikallaan. Komissio on velvoitettu nyt jo laatimaan raportin tästä valmisteyhteenvedosta, niin ollen muutokset tähän kohtaan olisivat ennenaikaisia. Ei myöskään ole toteutettavissa jokaisessa kliinisessä tutkimuksessa, joka tässä viranomaisen arviointikertomuksessa mainitaan. Riittäisi tällainen yleinen tieto ja linkki johonkin tiettyyn kliinisen tutkimukseen. Mitä tulee markkina markkinointilupaan. Se on saatavilla ja tieto, joka lääketeollisuudesta saadaan, on sellaista, että Euroopassa on paljon sellaisia tieto, tietokantoja, jo, jotka sisältävät tietoja lääkeaineista, mutta niiden väliset yhteydet puuttuvat. Siksi ehdotan, että tuleva mm, internetportaali, joka uusi direktiivi perustaa, olisi tällainen keskuspiste tiedon löytymiselle ja jakamiselle ja ymmärrän, että on tarvetta saada laajempaa tietoa sairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä. Potilaat haluavat tietää eri vaihtoehtoja ehm, mahdollisista hoidoista, ei pelkästään sairauksista, mutta nämä voivat, voidaan kattaa myös tässä tekstissä. Mielestäni komission rooli on tuoda yhteen luotettavat tietojen tuottajat jäsenvaltiot, viranomaiset, voimme lisätä paljon arvoa tälle tiedolle, kun meillä on olemassa jo näitä tietokantoja. Hyvät jäsenet, ette varmaan ylläty, että komissio vielä tarkan harkinnan jälkeen ei voi kaikkia tarkistuksia hyväksyä. Esimerkiksi kansalaisten mahdollisuus esittää valituksia. Mielestäni tämä ei ole välttämätöntä uudelleen mainita tässä. Rangaistuksen taso pitää määritellä kansallisesti, ei Euroopan lainsäädännöllä. Komission luettelo kaikista tarkistuksista on parlamentille lähetetty. Haluan päättää puheenvuoroni kiittämällä vielä kerran parlamenttia ja edustaja Fjellneriä sekä varjoesittelijöitä erityisen painos, painokkaasta panostuksesta. Toivottavasti tällä parannetaan potilaiden tiedonsaantia ja kannustetaan neuvosto lähtemään keskustelemaan tästä aiheesta kanssamme. Kiitos. Kiitos komissaari. Seuraavaksi Kamp, herra Campos, yksi minuutti. Itre. Eh, caro president, eh, caros kollegas, senhor... Rakkaat kollegat, arvoisa komission jäsen Dalli, sairaalla on oltava mahdollisuus saada mahdollisimman tietoa sairaudestaan ja myöskin niistä lääkkeistä, joita käytetään sen hoitamiseen, mutta miten sitten erottaa se mainonnasta ja objektiivisesta tiedosta. On erilaisia tulkintoja voimassa olevista teksteistä, niitä on harmonisoitava ja vahvistettava kansalaisten suvereniteettiä. Tiedon on oltava luotettavaa, viranomaisten takaamaa, puolueetonta ja myöskin tavallisille kansalaisille suunnattua, ei asiantuntijoilla. Ja tässä on toimittava vastuullisesti. EMEA Äh, on äh, nyt antanut tämän ajanjakson, mutta sitä pitää laajentaa 120 päivään. Ja nyt äh, on muistettava, että EMEA on todella etuoikeutettu lähde ja haluan kiittää herra Fjellneriä hänen työstään ja onnittelen häntä siitä, että hän on ottanut huomioon lähestulkoon kaikki ne ähm, tarkistusehdotukset, joita valiokunta on tehnyt. Inta. Herra Bushoi, minuutti. I would like to congratulate the rapporteur and the other colleagues who have... Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoita, samoin kuin komission jäsen Dallia. Mielestäni me olemme saaneet hyvän tuloksen ja tämä mietintö on nyt paljon enemmän potilaisiin suunnattu kuin alkuperäinen. Nyt meidän täytyy katsoa, millä tavalla informaatiota voidaan antaa niin, että potilaat voivat olla mukana tekemässä päätöksiä terveydestään. Potilaat hakevat paljon tietoa internetistä, eikä tätä informaatiota ole helppoa valvoa, mutta jossain vaiheessa meidän on pakko yrittää sen vuoksi, äh, että muuten tämä on liian hankalaa. Minä sen vuoksi haluaisin, että meillä on selkeät säännöt äh, esimerkiksi webisivustojen rekisteröintiä varten. Ja sitten olisi luettelo myös näistä niin, että potilaat voisivat olla varmoja tiedon lähteistä. Sen lisäksi pitäisi myös rajata sitä informaatiota, mitä on tiedossa ilman, että sen on viranomaiset käynyt lävitse. IMKO on tehnyt tiettyjä tarkistuksia, jossa muutettaisiin myös sanamuotoja niin, että puhuttaisiin tällaisesta ei-mainonnallisesta informaatiosta, jossa potilailla on täysi pääsy informaatioon, mikäli he sitä tarvitsevat. Now we will hear the speakers for politi- Kiitos sitten poliittisten ryhmien puolesta. Herra Schnellhardt ensin, EPP. Ja President. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, komission jäsen. Kun miettii sitä, miten me edellisellä vaalikaudella käsittelimme ja keskustelimme tästä komission ehdotuksesta, puhuimme sen hylkäämisestä ja niin edelleen, olen todellakin nyt otettu siitä, mitä meillä nyt on pöydällä. Ja tässä esittelijä ja varjoesittelijät ovat ansainneet suuren kiitoksen, kun he ovat tästä valtavasta mielipistä kyenneet kokoamaan tämän mietinnön. Taikasana tässä lienee se, että keskitytään potilaisiin. Ei siis ole otettu tähän kaikkia näitä sivuasioita, vaan on lähdetty siitä, mitä potilas tarvitsee. Ja potilaan täytyy voida saada informaatiota monilla tavoilla, eikä vain yhdellä tavalla. Mutta Kuitenkin lääkäri tulee jatkossakin olemaan potilaan luottohenkilö ja lääkäri on se, joka vaikuttaa tähän ja tämän me haluamme taata sen vuoksi, että emme me ole sen vuoksi kieltäneet mainontaa, että ne viranomaiset, että, että kukaan ei voisi tätä informaatiota antaa ilman valvontaa. Mutta viranomaiset valvovat kaikkea muuta informaatiota ja potilaat voivat siihen luottaa mikä on ihan hyvä. Ja sitten totta myös se, että eiväthän kaikki pääse internettiin, mutta kuitenkin hyvin moni. Minä toivon ainoastaan, että neuvosto vihdoin viimein olisi tarpeeksi rohkea ottaakseen asian käsittelyyn. On erittäin tärkeää saada asia hoidettua. Potilaat odottavat tätä ja toivon, että me saamme tämän hyvän työn vietyä päätökseen. Mr. Parnio. Kiitos. Sitten herra Parnio, sosialistien demokraattien puolueelta. Arvoisa puhemies, arvoisa komissio ja sen rakkaat kollegat, juuri tämän vuosituhannen alku on sellainen, että tarvitaan todella lisää tietoa kuluttajille, jotta he voivat parhaalla mahdollisella tavalla päättää hoidostaan ja lääkkäistään. Ja nyt todella potilaat haluavat vertailtavissa olevaa tietoa ja haluavat tätä tietoa saada, mutta valitettavasti tässä komission direktiiviehdotuksessa ei oikealla tavalla kansalaisten tarpeeseen vastata. Tässä on avattu itse asiassa ovi Mm, lääkeyhtiöiden suoralle mainonnalle. Tämä on ihan järjetöntä. Tässä ei ole mitään etua kansalaisille eikä jäsenvaltioille. Päinvastoin tämä tuo lisää byrokratiaa ja korottaa kuluja ja tuo lisää riskejä potilaille. Ja senpä takia me olemmekin esittäneet, että tämä vedettäisiin pois tämä teksti, että komissio tekisi läksynsä ja ö, tässä ö, vihreiden ryhmän kollega yhdessä kollega Fjellnerin kanssa on nyt tarkastellut tarkalla silmällä näitä komission ehdotuksia ja tähän on jätetty 60 tarkastusta, jolla pyritään parantamaan kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa lääkkeestä. Näiden tarkistusten hyväksyminen ympäristövaliokunnassa on antanut mahdollisuuden korostaa enemmän kansalaisten oikeuksia kuin sitä, että lääketeollisuus saa näkemyksensä esille. Ja me olemmekin päättäneet, että vedämme pois tämän poisvetopyyntömme, koska nyt on päästy tässä sisällössä viime kuukausien aikana hyvään suuntaan. Muutettuna tämä mietintöehdotus pyrkii tasapainottamaan komission ehdotusta, mutta kuitenkin mielestämme terveydenhoidon ammattilaisia ei saa instrumentalisoida äh, lääkeyritysten palvelukseen ja vastustamme myöskin sitä, että teollisuuden ala voisi äh, antaa tietoa vapaasti rokotuksesta esimerkiksi. Kokemukset osoittavat, että meidän täytyy olla todella tarkkaavaisia ja haluan päättää vielä äh, puheeni siihen, että viimeaikaiset tapahtumat todella osoittavat, että meidän täytyy olla todella tarkkaavaisia. Merci. Now, Madame Parvanova. Kiitos sitten Rova Parvanova, ALDE-ryhmä minuutti. Mr. Commissioner, you... Kiitos, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Varjoesittelijöiden puolesta onnittelen herra Fjellneriä erinomaisesta työstä. ALDE-ryhmä tervehtii tätä mietintöä. Se luo selkeät puitteet potilaiden tiedonsaannille. Potilaiden täytyy saada objektiivista tietoa ja tiedon saamisen välillä täytyy olla selkeä yhteys potilaaseen. On myös internetin kautta jaettava selkeää turvallista tietoa. On varmistettava sisällönhallinta ja kunnollinen lainsäädännön täytäntöönpano. Henkilökohtaisesti haluaisin sanoa vielä, että mitä tulee näihin tietoihin, jotka terveydenhuollon ammattilaiset antavat potilaille, erityisesti kun tiedämme, että lääkärit ovat parhaita tiedonantajia äh, potilailleen. Siksi minä vastustan tarkistusta 88 ja toivottavasti pysymme johdonmukaisina, jotta äh, äänestyksessä saamme todella nämä parannukset aikaan komission ehdotukseen. Kiitos herra pane předsedající pane komisaři, kolegyně, kolegové. Eh, na začátek bych chtěl... Eh, Haluaisin eh, aloittaa sanomalla, että tämä on mietintö, jota minä täysin tuen. Koko ammattielämäni olen puhunut sen puolesta, että Jokaisen kansalaisen tulee olla oman terveytensä seppä. Ja tämä on tehtävissä vain, jos saa kunnollista ja hyvää informaatiota. Kuten kollegani edustaja Schnellhardt sanoi, me olemme koko tämän lainsäädäntökauden ajan taistelleet tämän lainsäädännön edistämisen puolesta. Ja se, että emme voisi tehdä eroa mainostamisen ja informaation välillä, on naurettavaa. Kyllä jokainen tietää, mitä äh, informaatiota me pyydämme ja mitä informaatiota meille tuputetaan. Me elämme globalisoituneessa maailmassa ja meidän ei tule pakottaa Euroopan kansalaisia etsimään informaatiota USAan nettisivustoilta. Kiitos. Grazie per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea, l'onorevole. Kiitoksia. GUE NGL. Mastalka, puolitoista minuuttia předsedající eh, kolegyně a kolegové i já stejně jako Kiitos puhemies. Kollegat, kuten kollega Uskikin, haluaisin sanoa, että eh, työelämässä kerroin, pyrin kertomaan paremmin potilaille eh, enemmän tietoa ja haluaisin nyt tässä toimia samalla tavalla kuin esittelijäkin pienellä varauksella kerron siitä myöhemmin. Kun aloitimme tästä asiakirjasta keskustelun, meillä oli kaksi ongelmaa, jotka piti ratkaista. Ensinnäkin uuden komission vastuualue ja toinen ongelma liittyi siihen, jatkaisimmeko aikaisemmin asiakirjan työstämistä vai aloittaisimmeko alusta kuten useimmat teistä ja komission jäsen Dalli, sovimme siitä, että aikaisempi ehdotus ei ollut hyvä eikä kansalaisten edun mukainen. Senpä takia halusimme ottaa aikaa ja aloimme työstää aikaisempaa asiakirjaa ja äh, halusimme torjua lääkeyritysten mainoskampanjat ja median äh, tiedon välittämisen kanavana ja halusimme, että potilaiden oikeuksien mukaista olisi antaa tietoa ja että yritykset olisivat vastuullisia sitä tiedosta, jota antavat. Ja nyt olen hämmästynyt siitä, että kollega Fjellner on jälleen kerran jättämässä tällaista tarkistusta tällä täysistunnossa, jonka me olemme jo valiokunnassa äänestäneet nurin. Tämä olisi askel taaksepäin. Jos hyväksymme tämän ehdotuksen, niin minä en oikein voisi äänestää tämän asiakirjan puolesta hyväksymistä. Grazie per il gruppo Europa de... Kiitokset. Sitten EFD Rovrospa. Kiitos eh, puhemies, komission jäsen. Olen samaa mieltä, että lähtökohtana pitää olla potilaiden turvallisuus ja informaatio. Lääkäreillä, sairaanhoitajilla ja potilailla pitää olla saatavuus parhaaseen mahdolliseen informaation lääkeaineista – ja haluaisimme, että potilaat saavat objektiivista informaatiota lääkkeestä. Ja ihmiset haluavat, että he voivat löytää esimerkiksi internetistä lääkkeiden vaikutuksista tietoa ja esimerkiksi erilaisista ainesosista lääkkeistä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että lääkeyritykset ymmärtävät vastuunsa ja sen tärkeyden, että heidän informaationsa on selkeätä ja asiallisesti oikeata eikä mitään pakkomainontaa. Lääkeyritykset myyvät tuotteitaan, sen me tiedämme, mutta vastuullisuus edistää kuluttajien luottamusta tiettyyn lääkeaineeseen. Kiitos. Grazie per i non Kiitoksia sitoutumattomat, herra Obermeier. Frau Präsidentin. Kiitos puhemies. Keskipisteessä on potilaan rooli ja meidän täytyy oikeudellisesti varmistaa se, että tämä potilas ymmärtää, mitä näissä hyvin monimutkaisissakin pakkaussa selosteissa sanotaan ja esimerkiksi sivuvaikutuksista ja yhteisvaikutuksista. Internetin kautta annetaan hyvin paljon informaatiota ja sekin johtaa sekaannukseen ja epävarmuuteen. Sen vuoksi tarvitaan tällaisia sertifioituja nettisivustoja, mutta se ei vielä riitä. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että informaatio on selkeä ja ymmärrettävää. Eli sen vuoksi näiden pakkaussellasten täytyy olla luettavia ja niin, että myös vanhempia ihmisiä varten kirjasin kokoa parannetaan. Ikävä kyllä lääkesektoria suojellaan aika lailla ja samanaikaisesti löydetään myös aika lailla lääkeväärennöksiä. Sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että kolmannet maat myös sitoutuvat vastaaviin toimiin. Grazie. Kiitokset. Sitten aloitamme keskustelun muilla puhujilla. Pyydän, että pitäydytte puheajoissanne. Olemme jäljessä aikataulusta ja tämän pitäisi päättyä puoleen yöhön mennessä. Herra Tatarella puolitoista minuuttia. Kollegi, la direttiva che stiamo discutendo intende armonizzare... Kiitos puhemies. Tämä direktiivi, josta keskustelemme, pyrkii harmonisoimaan Ähm, lääkkeestä antavan tiedon ja että niiden pitäisi olla kaikkien kansalaisten käytettävissä ja samalla kielletään myöskin mainonta ja tällä tavalla annetaan potilaalle oikeus tietoon ja tämä on annettava kaikille äh, Euroopan kansalaisille, kaikilla täytyy olla mahdollisuus saada samaa lailla samaa tietoa näistä lääkkeistä. Tämän direktiivin tarkoituksena on tehdä potilaista valistuneempia ja tietoisempia lääkkeistä. Meidän mielestämme tämä pitää olla myöskin sama lääkeyritykselle. Niiden täytyy antaa objektiivista tietoa, ymmärrettävää tietoa, jonka kaikki kansalaiset ymmärtävät. Tässä direktiivissä kaksi keskeistä kohtaa. Ensinnäkin hyvää tietoa on annettava ja on myöskin annettava mahdollisuus käyttää oikein lääkkeitä, jotta voitaisiin parantaa terveyttä ja myöskin, että pyrittäisiin välttämään ne riskit, jotka voivat liittyä lääkeiden huonoon käyttöön. Toisekseen on muistettava, että oikea käyttö voi myöskin vaikuttaa lääketeollisuuden tuloihin, mutta tässä on oltava hyvin tarkkaavaisia ja ajattelen kaikkia niitä tietoja, niitä vaaroja, jotka piilevät siinä, että nämä tiedot itse asiassa muuttuvatkin piilomainonnaksi. Sen takia meidän täytyy todella olla tarkkaavaisia, jottei tällaisia tieteellisiä tietoja kuitenkaan sitten altisteta sellaiselle tiedolle ja toiminnalle, jonka tarkoituksena on vaikuttaa potilaaseen. Sen takia on annettava todella hyvää tietoa kansalaisille, sellaista tietoa, jonka kansalaiset voivat saada myöskin internetin kautta. Toivon mukaan, että komissio toimii näin ja myöskin laatii säännöt, joka takaa tiedon tarkkuuden ja tämän tehtävän valvonta on annettava niille viranomaisille, jotka voivat olla parhaita puolottomuuden takajia. Kadenbach. Edustaja Kadenbach, minuutti. Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Komission jäsen Dali kuulemistilaisuudessaan sanoi itse, että meidän on suuntauduttava potilaiden suuntaan. Ja vaikkakin komission alkuperäisessä ehdotuksessa markkinat olivat keskiössä, niin olemme onnistuneet lukuisten tarkistusten myötä siirtämään ihmisen keskiöön. Ja äh, komission jäsen Dalin on tämä otettava nyt äh, huomioon. Potilaiden oikeus tulee ensin ja niillä täytyy olla oikeus äh, saada reseptilääkkeistä valvottua informaatiota. Minä itse tulen mainosmaailmasta, olen ammattilainen mainosalalla ja tiedän, että mainosten tavoitteena on myydä tuote. Ja kun taas meidän tehtävämme on informoida ja sen vuoksi olemme tehneet tiettyjä tarkistuksia, jotta voisimme kantaa vastuumme, nimittäin informoida vastuullisesti. Joten lääkkeethän ovat suuri osa lääkehoitoa, lääketieteellistä hoitoa ja sen vuoksi terveyden edistämisen tulisi olla myös keskiössä. Grazie, la parola all'onorevole Janna Kiitos. Seuraavaksi Janna Kudakis, minuutti. Kiitos. Kuinka usein mietimme lääkkeiden sivuvaikutuksia? Kuinka usein haluaisimme lisää tietoja tuotteista ja sairauksista? Tässä mietinnössä käsitellään juuri näitä asioita ja julkisen yleisön tiedon tarvetta. Nyt näkökulman muutos oli tärkeä alkuperäisestä neuvoston esityksestä ottaa potilaan nä- näkökulma sen sijaan, että puhutaan lääketeollisuudesta ja sen antamasta tiedosta. Tässä kielletään reseptilääkkeiden mainonta ja lisäksi tärkeää oli tunnustaa kansallisten toime- toimivaltaisten viranomaisten tiedonantovelvollisuus. Potilaiden tiedottamisdirektiivissä lähetetään voimakas viesti potilaiden oikeuksien suunnalta. Onnittelen hyvästä tekstistä ja kattavasta ja toivottavasti saamme tämän yksimielisesti läpi. Kiitos. La parola. Kiitokset. Sitten Marko Naitte puolitoista minuuttia. Ačiū ponia pirmininkė, gerbiamas komisarė, kollego. Puhemies, komisojäsen, kollegat Euroopan unionissa hyvin usein toteamme, että kansalaisten ja potilaiden oikeudet ja kyvykkyys pitää huolta omasta terveydestään on tärkeää, mutta meidän täytyy myöskin politikoina suojella kansalaisia väärältä tiedolta. Tätä tässä yritetäänkin. Jos ajatellaan, oikeudesta, jos ajatellaan oikeutta tietoon, niin EU:ssa ei ole kovin selkeä käsitystä siitä, miten tieto eroaa myynnin edistämismateriaalista. Olisi hyvä nämä kaksi konseptia tarkemmin. Potilaiden on saatava luotettavaa, vertailtavaa tietoa heidän äidinkielellään ja jos ajatellaan sitten piilotetusta mainonnasta, niin sehän on asia, josta ei pidä pelkästään suojella vain potilaita, vaan myöskin lääkäreitä, koska elämme aikoja, jolloin kaikki rajat katoavat ja meidän täytyy todella äh, harjoittaa valvontaa, jotta elämä potilaalle olisi parempaa. Uskon, että meistä kaikista tulisi terveellisempi, jos me saisimme paremmin tietoa käsimme. la parola. Kiitokset. Seuraavaksi herra Cabrno. Minuutti, olkaa hyvä. Vážené dámy, vážení pánové, směrnice o léčivých přípravcích nebyla významně... Hyvät kuulijat, lääkennedirektiivi ei ole muutettu kymmenen vuoteen ja siksi on korkea aika tehdä se. Tuen täysin, että potilas saa täysin tiedon ja että hänestä tehdään täysi kumppani lääkärin rinnalle, että potilas otetaan mukaan päätöksentekoon ja hän on myös vastuussa omista päätöksistään. Roolin muutos liittyy juuri tiedon saantiin. Sellaisen tiedon, kuten tieto lääkeaineista, myös niistä, joita saa vain reseptillä. Potilaiden pitäisi saada tietoa lääkkeistä, ei pelkästään kirjallisesti, vaan myös sähköisesti. Tiedon on oltava objektiivista, riippumatonta, täydellistä, luotettavaa, kattavaa, ymmärrettävässä muodossa ja helposti luettavassa muodossa. Kiitän esittelijää hänen hyvästä, hyvin tehdystä työstään. Minä tuen tätä esitystä. Kiitän. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitokset. Seuraavaksi herra Weisgerberg puolitoista minuuttia. Kiitos äh, esittelijälle ja hänen varjoesittelijöilleen, jotka hyvin vaikeissa olosuhteissa ja vastatuulessa ovat saaneet hyvän lopputuloksen. Komission ehdotusta on parannettu merkittävästi. Pidetään kiinni tiukasta mainoskiellosta, ei mitään informaatiota radiossa, televisiossa, lehdissä, vaan informaatio on asia, jota potilaan on aktiivisesti pyydettävä. Minusta potilaan äh, täytyy, potilas on sivistynyt, äh, valistunut ja potilas haluaa informaatiota ja siinä minä häntä haluan auttaa. Sen vuoksi haluan myös, että potilas on informaation keskipisteessä. Haluaisin ottaa esiin kaksi äh, pääasiaa. Minä itse olen hyvin voimakkaasti sisämarkkinavaliokunnassa puhunut informaatiosta internetissä kansalaiset etsivät hyvin usein informaatiota internetistä, josta kuitenkin löytyy myös hyvin paljon huonoa ja valvomatonta informaatiota. Sen vuoksi meidän täytyisi antaa tavallaan vasta informaatiota. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on tällainen lääkeportaali, jossa on esimerkiksi kaikki pakkausselosteet julkaistuna. Me tarvitsemme tällaisia laajoja internetportaaleja, jotka informoivat myös sairauksista ja jos ymmärsin komission oikein, niin hän tukee tätä periaatteessa. Minä haluaisin häneltä selkeän vastauksen. Voisiko hän tukea tätä ajatusta? Se olisi minulle todella tärkeää. Grazie, la parola. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Grostet, puolitoista minuuttia. Kiitos Puhemies, onnittelen esittelijä Fjellneriä erinomaisesta työstä, joka on vienyt kuukausia näissä kahdessa mietinnössä. Ja erityisesti, koska jo vuosia olemme odottaneet tätä tekstiä, koska vanhimmat tässä parlamentissa muistanevat, että kun lääkeainelainsäädäntöä muutettiin, halusimme puhua potilaiden tiedonsaannista hoitojen ja lääkkeiden osalta, mutta valitettavasti syntyi epävarmuutta tiedonannon ja mainonnan välillä. Nykypäivänä tieto ei voi olla piilotettua mainontaa, ja juuri tässä mietinnössä ei olekaan enää kyse siitä, että lääketeollisuudella on oikeus tiedottaa, vaan että potilailla on oikeus saada tietoa. Logiikka on siis toinen ja keskipisteessä on potilas. Me emme halua tällaista turhaa tietoa, jota ei pyytämättä jota annetaan pyydä, pyytämättä. Potilaat lähtevät itse etsimään tietoa, jos he eivät sitä saa radiosta, TVstä tai lehdistä. Ja tämä on juuri ero tämän tiedon ja mainonnan välillä. Eli kansallisten viranomaisten on valvottava ja sen pitäisi mahdollistaa se, että saadaan erikoistuneita objektiivisia internetsivustoja, jossa joita voidaan tukea myös paperikeinoin, kuten komissaari Dalli sanoi, jotta voidaan taata hyvä tieto, objektiivinen tieto, tieto, jota potilaat ovat odottaneet jo kauan. Siksi neuvosto, sen on kannettava vastuunsa ja hyväksyttävä tämä, koska me emme voi myöntää, että mitä tahansa tietoa voi löytää internetsivustolta. Olemme odottaneet tätä jo kymmenen vuotta. Neuvoston tiedonanto on tässä kymmenen vuotta myöhässä. Kiitokset. Sitten edustaja Metsaaros, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitän esittelijää hänen tekemästään mietinnöstä, jonka avulla voidaan saada parempaa informaatiota potilaille reseptilääkkeistä. Informaatio on tärkeää ja sitä kautta voidaan parantaa terveyden tilaa antamalla potilaalle parempaa informaatiota. Silloin hän helpommin jatkaa omaa hoitoaan ja hän ymmärtää myös hoidon terveydelliset vaikutukset. Meidän täytyy saavuttaa tämä kaikki paremman informaation kautta. Ja sitä kautta, meidän täytyy, tai sitä kautta me saamme aikaan myös parempaa julkista terveydenhuoltoa. Mutta tietenkin täytyy huolehtia sitä, että lääkkeitä ei sitten käytetä liikaa. Meillä on koko joukko ongelmia liittyen ensinnäkin tiedon saantiin reseptilääkkeestä. Meillä on jäsenvaltioita, joissa potilaat eivät saa edes perusinformaatiota lääkkeistänsä. Ja sen vuoksi EUn sisällä on aikamoinen epätasapaino internetin informaation lisäksi tarvitsemme myös muita informaatiokanavia. Eikä saa olla niin, että lääkeyritykset saavat oikeuden informoida suoraan, vaan täytyy olla niin päin, että potilaat saavat oikeuden saada informaatiota. Meidän täytyy myös tehdä ero informaation ja mainonnan välillä. Ja lääkärin täytyy jatkossakin olla primääri tiedon lähde potilaallensa. Muut informaatiolähteet vain täydentävät lääkärin informaatiota. Grazie. Cominciamo. Kiitokset. Nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Rova Roittova, olkaa hyvä minuutti. Eh, děkuji. Velmi oceňuji práci zpravodaje na pravidlech pro... Haluan kiittää esittelijää hänen työstään laadukkaamman tiedon takaamiseksi potilaille lääketieteen ammattilaisena voin todella sanoa, että paljon on kiinni myöskin terveydenhoidon ammattilaisista. Meillä on tässä kunnianhimoisena tavoitteena torjua harhaanjohtava internetmainonta ja tiedotus ja internethän voi aiheuttaa myöskin paljon vahinkoa. Sen takia sen sisältöä pitää pyrkiä sääntelemään. Ja haluaisin korostaa, että vastaus on tässä se, että mahdollisimman nopeasti otetaan käyttöön luotettavuusmerkintä. Vain tällä tavalla voimme taata luotettavan sisällön, ja tämä on ollutkin jo omassa mietinnössä, jonka tein kuluttajien luottamuksesta. Kiitokset. Sitten edustaja Pirillo, minuutti. Signor commissario, onorevoli colleghi. Komission jäsen, arvon kollegat, Tämä mietintö, josta keskustelemme nyt, on hyvin tärkeä, koska sen myötä on mahdollista harmonisoida eurooppalaista lainsäädäntöä liittyen lääkkeistä saatavaan informaatioon ja ennen kaikkea taataan se, että potilaat saavat enemmän informaatiota reseptilääkkeistä. Se, että saadaan parempaa informaatiota internettiin, se täytyy tapahtua riippumattomalla ja turvallisella tavalla. Täytyy voida taata, että kaikki informaatio valvotaan eurooppalaisilta, vir, eurooppalaisten viranomaisten taholta. Niin, ja huolehditaan siitä, että tässä ei ole kysymys mistään lääkkeiden piilomainonnasta. Sen lisäksi kehottaisin huomioimaan myös kaiken sen informaation, mitä on pakkausselosteissa. Mielestäni olisi hyvä, että olisi myös sellainen laki, että apteekeissa voitaisiin informoida potilaita niin, että tiedettäisiin tarkkaan, mitä tapahtuu. Rossi per un minuto. Kiitos edustaja Rossi, minuutti. Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che il regolamento sia positivo. In quanto... Puhemies, kollegat, uskomme, että tämä asetus on hyvä. Se on suunniteltu antamaan standardoitua tietoa, ei mainostietoa reseptilääkkeistä. Näin lääkeyhtiöt voivat tiedottaa ihmisille, kunhan se ei ole mainontaa. Pitää tehdä selkeä ero mainonnan ja tiedottamisen välillä. Tiedonanto perustuu tutkimukseen. Tiedottamisen väylä pitää edelleenkin olla nimenomaan lääkäri. Hoitava lääkäri, sitä tietoa voidaan täydentää sitten tieteellisellä kirjallisuudella. Tietenkin potilailla on oikeus saada tietoa, mutta kansalaisjärjestöt ja potilasjärjestöt pitää ottaa tässä mukana. Me tuemme tätä. Kiitos. Sitten yksi minuutti. Edustaja McGuinness. Thank you, madam. Kiitos, puhemies. Me kaikki varmasti haluaisimme, että kansalaiset käyttäisivät jo olemassa olevaa tietoa. Meidän on luotava tietoisuutta kansalaisten keskuuteen siitä, että tiedon käyttö on tärkeää, olemassa olevan tiedon käyttö. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi mainostaa tuotteita, mutta haluaisin sanoa yrityksille tässä, että laadukkaan tiedon antaminen kuluttajalle on paras mainonnan muoto, koska jos tuote toimii, kansalaiset tietävät, niin se on selkeä viesti siitä, että sitä voidaan käyttää siellä, missä sitä tarvitaan. Ja tietenkin me tarvitsemme myöskin yleislääkäreiden tiedon jakelua kansalaisille ja potilailleen, mutta tätä ei usein tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että meidän kaikkien täytyy olla hyvin selkeitä sen osalta, kuinka Ähm, lääkkeet jaotellaan eri ikäryhmien mukaan. Ne annetaan tiettynä hetkenä ja sitten lääkkeiden reseptikirjoittamista ei enää seurata. Ja tämä on aika vaarallista, vaan on hyvin tärkeää muistaa, että potilaita on seurattava jatkuvasti, koska muutoin he voivat todella joutua vakavaan tilanteeseen. La parola al Kiitos. Komission edustaja Dalli. Well, thank you. <clears throat> thank you very much. Kiitos on kiitollista nähdä näin suurta yleistä tukea tälle ja luottamuksen osoitus sille perus, niille perusperiaatteille, joiden myötä tämän esityksen pitäisi mennä läpi. Kuten sanoin aiemmin, oli hyvin tärkeää, että me siirrämme painopistettä nyt alkuperäisestä ehdotuksesta potilaskeskeiseen, potilaslähtöiseen ehdotukseen. Minä olen seurannut keskustelua parlamentissa hyvin tarkoin. Olen keskustellut monien kanssa täällä ja nähnyt mistä täällä tosiaan keskustellaan ja uskon, että mitä olemme nyt saaneet aikaiseksi, kuten alustavissa kommenteissani sanoin, on hyvin myönteinen asiakirja, jonka pohjalta voimme päästä lopulliseen yhteisymmärrykseen. Muutamia lyhyitä kommentteja teidän esityksiinne tässä keskustelussa, mitä tulee EMEAn etukäteistarkastukseen, kuten herra Koreira de Campo sanoi. Uskon, että 120 päivää on vähän liikaa ja itse asiassa me tulemme ehdottamaan noin 60 päivää. Internet on haastava tehtävä. Internetsivustojen valvonta potilaille suuntautuvassa tiedottamisessa, mutta ymmärrämme myös, että Tämä on hyvin vaikea tehtävä. Rabujoin ja Ravogrostetin ehdotukset tarkoista säännöistä olivat hyvin tärkeitä ja näin pitäisi edetä. Myöskin se, että lääkärin suhde potilaaseen on edelleenkin keskipisteessä, kuten edustaja Schnellhardt sanoi, ja myös herra Parvanova ja eräs toinen edustaja tämän mainitsivat. Mielestäni eh, lääkäriä ei pitäisi instrumentalisoida lääkeyhtiön taholta, vaan hänen pitäisi olla se eh, välittäjä, jonka kautta oikea hyvä tieto siirtyy potilaalle. Lääkärien käsissä oleva tieto, aivan kuten edustaja Grosbach sanoi, sen pitää myös olla objektiivista tietoa. Viimeinen kommenttini liittyy kattavaan tautiportaaliin, jonka edustaja Vasker perotti esille. Täytyypä sanoa, että lääkkeiden osalta tätä on suunniteltu jo. Um, uh, legislation that we are, we are... Lääkeaineiden valvontalainsäädännössä, jota ehdotamme, Sairauksien osalta tämä on vähän vaikeampaa. Meillähän on jo portaali harvinaissairauksista, mutta koko sairauksien kirjosta olemme aloittaneet ja me pyrimme käsittelemään tätä asiaa. Kuitenkin se on hyvin monimutkainen kettä. Kuten ymmärrätte, se on myös erittäin laaja toimenpide. Kiitän kaikkia tehdystä työstä tämän aiheen tiimoilta. Kiitän vielä kerran esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Toivottavasti lopuksi saamme asiankirjan, jonka pohjalta voimme lähteä etenemään aiheessa. Kiitän. Kiitos komission edustaja, esittelijä Fjellner. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että komissio alkoi ottamalla esiin sen, että informaation saanti reseptilääkkeistä on niin erilaista ympäri Eurooppaa. Ja me pyrimme nimenomaan siihen, että kaikki saavat informaatiota, että harmonisoimme sen. Samalla minulla oli myös oma vaatimus, eli nimenomaan se, että missään maassa informaation määrä ei saa tulla huonommaksi. Monet Ruotsissa ovat olleet tästä huolissaan, koska meillä on ollut Ruotsissa kauan tällainen oma järjestelmä. Ja nyt äh, haluaisin kääntyä heidänkin puolensa ja sanoa, että ei tässä ole kysymys äh, siitä, etteikö äh, Ruotsissa voitaisiin pitää kiinni tästä järjestelmästä, vaan myös muut maat voisivat ottaa tämän samanlaisen järjestelmän käyttöön. Meillä on aika eh, omituinen järjestelmä Euroopassa tänä päivänä, jossa kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa lääkkeestä, paitsi ne, jotka ne lääkkeet eh, valmistavat, joiden pitäisi tietää eniten. Joten sen vuoksi minusta on ihan hyvä, että lääketeollisuuden velvollisuus on antaa ainakin tiettyä perusinformaatiota, koska hehän istuvat informaation päällä. Olen hyvin iloinen siitä komission jäsen, että kaikki keskeiset asiat, jotka ovat tärkeitä minulle tässä työssä, niin vaikuttaa siltä, että sinä ja minä me olemme samaa mieltä tästä. Vaikuttaa siltä, että komissio ja parlamentti ovat nyt yhtenäisiä ja tämä tulee asettamaan aika paljon paineita neuvoston eh, harteille niin, että he työskentelevät sitten rakentavasti eteenpäin. Ja haluaisin eh, sanoa, että se mitä me tässä haluamme saada aikaiseksi on hyvin lähellä. Esimerkiksi se, että voimme auttaa niitä maita, joilla on tiettyjä perustuslaillisia ongelmia, kuten Ruotsi, että voimme auttaa heitä tällä esityksellämme. Sitten ne kollegat, joiden mielestä meillä ei tulisi olla mitään poikkeusta lääkäreille ja lääkäreiden antamalle informaatiolle. Minusta lääkäri joka näkee kaiken informaation, mitä lääketeollisuus julkaisee, että lääkärillä olisi oikeus antaa tätä informaatiota, tai että lääkäri voisi antaa informaatiota potilaalle, joka on eri kielinen, joka ei saa omalla kielellään tätä informaatiota. Mutta okei, ehkä meidän ei tässä direktiivissä tule säädellä sitä, mitä lääkäri tekee. Lääkärillä on oma vastuunsa ja sitä meidän ei tule tässä direktiivissä säädellä. Kiitos. Grazie. La discussione congiunta. Kiitokset. Tämä päättää yhteiskeskustelun tästä aiheesta. Aiheesta päätetään ja äänestetään keskiviikkona puolilta päivin.